Ja se johtuu siitä, että ennen tätä budjettivaliokunnan kokousta meillä oli yhteinen kokous budjetin valvontavaliokunnan ja meidän valiokuntamme kokous toisessa salissa, jotta hyväksyisimme varainhoitoasetuksen muutoksen ulkosuudenhallinnon osalta. Nyt tämä äänestys on suoritettu ja voimme aloittaa oman virallisen budjettivaliokunnan kokouksemme. Meillä on edessämme tässä iltapäivällä, huomisaamuna sekä huomenna iltapäivällä sekä vielä torstai-aamunakin pitkä perinteinen budjettivaliokunnan äänestys budjettiehdotuksen tarkistuksesta. Tämä on perinteinen, mutta mutta uuden menettelytavan puitteissa tietysti Lissabonin sopimuksen mukaisesti tästä lähtien jokaisessa toimielimessä on vain yksi käsittely. Erona siis menneeseen ja tämä äänestys on siis vielä tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin menneisyydessä. Ja nyt aloitamme tässä iltapäivällä tarkastelemalla otsakkeen viisi menoja komission menot, hallinnolliset menot ja sitten äänestämme budjettiehdotuksesta muiden toimielinten osalta Rova Trypelin mietinnön pohjalta ja sen jälkeen sitten lähdemme huomisaamuna käymään muita meno-otsakkeita lävitse. Ja kuten budjettivaliokunnan jäsenet, jotka ovat tuohon aamuiseen suljetulovi pidetty kokoukseen osallistuneet, niin meillä on vielä joitakin neuvotteluita ryhmien välillä, jotta pääsisimme todella lopulliseen tulokseen, jota tarvitsemme tässä aamulla. Pidimme siis suljetuin ovin kokouksen, jotta muiden toimielinten vakoojat eivät millään lailla tietäisi, minkälaisia verkkoja täällä oikein muiden instituutin päämenoksi pehkeilemme. Ja olen todella iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi nyt muiden toimielinten legitiimit edustajat tähän kokoukseen. Ja heti ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenjohdon budjettipääosaston pääjohtajalle komissiosta, joka perinteiden mukaisesti on halunnut meille kertoa komission näkökulman ennen kuin lähdemme äänestyksiämme vetämään. Arvoisa pääjohtaja, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja pyrin noudattamaan perinnettä lyhykäisyydestä myös. Ensinnäkin haluaisin esittää kiitokseni komission puolesta tarkistuksista, joita on tehty lähinnä sitoumusten puitteissa komission ehdotuksen mukaan. Sanoisin myös, että komissio arvostaa ajatuksia, joita esittelijä on tehnyt nuorison kohdalla otsakkeessa ja ennen kaikkea on kiinnitetty huomiota otsakkeeseen 1a ja 4, mutta olette tehneet myös tarkistuksia, jotka menevät yli käytettävissä olevien liikkumavarojen, varsinkin nelosotsakkeessa. Paitsi että teillä on esitys Palestiinan kohdalla – niin täytyy löytää lisävaroja myös Pakistania varten. Tehän tiedätte, että piakkoon järjestetään myös avunantajien konferenssi. Odotuksia on aina 2013 asti. Tässäkin täytyy käyttää liikkumavaraa otsakkeen sisällä mahdollisimman pitkälle. Kiitämme myös parlamentin ja valiokunnan jäseniä siitä, että he ovat noudattaneet komissio siinä, että maksut nostetaan esitetylle tasolle. Aten mukaan, tehän tiedätte, että komission esittämä taso heijastelee mahdollisimman täsmällisiä ennusteita, joita komissiolla on käytettävissään tässä vaiheessa. Haluaisin kiittää myös esittelijää siitä, että hän on esittänyt hallintokulujen palauttamista komission kohdalla, kuten myös että eri valiokunnat ovat huomioineet hallintotuen eri ohjelmissa kussakin budjettikohdassa. Komissio on kovasti sensuroinut itseään ja omaa budjettiesitystä vuodelle 2011, se todettakoon. Lissabonin jälkeenkin sen oma budjettiosasto omassa esityksessään sisälsi jopa vähennystä myös henkilöstön kohdalla. Mutta jos neuvoston leikkaukset komission hallintokuluissa 2011 säilyvät, puheenjohtaja, niin se ei pelkästään vaikuta toimilimen toimintaan, mutta se ei johtaisi siihen, että voitaisiin Lissabonin täytäntöpano kunnolla, eikä pystyttäisiin noudattaa painopistealueita. Yhtenä esimerkkinä voisin kertoa teille, että nyt tässä vaiheessa neuvoston esittämät leikkaukset leikkaisivat neuvoston henkilöstöään 374 virkaa ja 69 määräaikaista. Se on lähes yhden pääosaston mittainen. Ei ole mikään vähäinen leikkaus se. Iso määrä tarkistuksia on tehty myös varauksia varten hallintokulussa. Totta kai mietimme näiden pätevyyttä myöhemmin, niin että voidaan se sovittelussa ottaa käsittelyyn. Ja mitä niin mahdollista on, nämä no kaikki pyydetyt tiedot. Tässä vaiheessa totesin, että komissio noudattaa henkilöstöseulontaa. Sitä paitsi siitä on parlamentille säännöllisesti kerrottukin. Ja varsinkin, että me olemme siirtyneet huomattavasti enemmän jo operatiivisiin virkoihin. Siellä on enemmän väkeä. Siellä 31 0,8 prosenttia aikaisemmin ja nyt ollaan päästy 28, että tätä jatketaan ensi vuonnakin. Ja lopuksi vielä kolme seikkaa ottaisin esille. Ensinnäkin, mikä merkitys on sillä, että huomioidaan reunaehdot ja myös varauksissa olevat varat niin, että komissio voisi toimia ilman, että tulee mitään katkoksia, koska se saattaisi haitata monia painopistealueita. Toiseksi, jos palkka sopeuttamisen kulut pannaan varauksin, vaikka sinällä on ymmärrettävää ja perusteltua, niin muut esitetyt varaukset voitaisiin yhdistää palkkakorra XX0101 kohdassa. Komissio on ainoa työnantaja, joka voi kohdella henkilöstöään yhdenmukaisesti. Varauksien jakaminen usealle kohdalle siis olisi meille hankalaa hallinnoinnin kannalta. Ja kolmanneksi on hyvä korostaa suhdetta, joka on varaus budjettikohdilla ja toimilla, jotka niihin liittyvät. Tässä haluan tehdä kiinnittää huomiota siihen, että komissio ei pysty vastaamaan niihin ehtoisiin, jotka liittyvät Ateen jotkut varaukset, varsinkin YUT-paissa, eivät vastaa meidän mielestämme 42 kohtaa budjettikuria koskien toimintamielisessä sopimuksessa, niin mitä, ei pitäisi mitään summia panna varauksiin. Olisi hyvä nämä oikaista. Lopuksi komission yksiköt ovat tarkkaan arvioineet myös sitä mahdollisuutta, että toteuttaisiin koehankkeita tai valmistelevia toimia. Näissä puhuttiin jo ennen kesää. Täällä haluaisin vielä eh, sen, että otettaisiin huomioon heinäkuun työverstaan tulokset. Me olemme edelleen huolissamme siitä, että pystymme toteuttamaan tehokkaalla ja realistisella tavalla koehankkeet ja valmistelevat toimet, jos siinä on sovittu. Lopuksi vielä toteaisin, että komissio vielä ennen sovittelua esittelee oikaisukirjelmän. Siellä päivitetään tarpeita ja tästä syystä myös maatalous ja kalastusmenot tulevat kyseeseen. Toinen oikaisukirjelmä tulee myös lähitulevaisuudessa teille niin, että voidaan sopeuttaa kolmen uuden viraston osalta myös rahoitusvalvonnassa, kuten hiljattain sovittiinkin lainsäädännössä. Tässä puheenjohtaja huomioimme, jotka me haluamme tehdä komission puolesta näiden töiden alkuvaiheessa. Kiitos. Merci, monsieur le directeur général. Kiitos pääjohtaja näistä täsmennyksistä, jotka ovat hyvin selkeät ja tiivisti esitetyt. Me olemme hyvin tarkkaavaisia tämän talouden pidon suhteen, jota komissio on harjoittanut, jota todella nyt voitaisiin hallita tämän tai henkilöstön kehitys Lissabonin sopimuksen puitteissa. Ja tietysti panemme merkille sen, mitä sanoitte, myöskin teknisemmin, mitä liittyy mikä liittyy näihin, siihen, että laitetaan varaukseen, palkkojen rahoitukseen tarkoitetut summat. Ja itse asiassa meidän pitäisi olla varmoja siitä, että sitten kun olemme tehneet perus periaatteet päätökseen ja jos nämä laitetaan varaukseen, niin sitten meillä pitäisi olla myöskin tietty kirjanpidollinen heijastuma myöskin hallinnon todellisuudesta. Tämä on siis keskitettyä hallintoa ja ei ole mitään järkeä siinä, että meillä tämä kohta kohdalta. Sen takia haluamme nyt pitää tätä silmällä ja erityisesti esittelijä varmasti tämän takaa. Ja sitten kiitokset vielä niistä korjauksista kenties, joita voitte antaa, erityiset valmistelusta toivista ja pilottihankkeista. Näissähän me vielä tällä hetkellä keskustelemme eri ryhmien kesken ja panemme merkille, että sen mukaan, mikä tapa on ollut ja tietysti ilmeisistä syistä tulevien päivien ja viikkojen ajan maataloudesta ja YUTPstä tulee varmaan olemaan oikaisukirjelmä ja neuvoston ja parlamentin päätösten mukaisesti myöskin oikeusjuttkirjelmä kolmen rahoitusvalvontaviranomaisen rahoituksesta, koska niitä ollaan juuri nyt luomassa. Kiitokset. Ja nyt sitten aloitamme äänestykset. Tämä on todella ilon hetki. Ja ensiksi meidän täytyy tarkistaa, että pystymme äänestämään. Toisin sanoen, että kaikki ovat tuoneet tänne kokoussaliin äänestyskortin, koska sitä kenties tarvitaan äänestämisessä. Esittelijällä sitä ei nyt taida olla. Huono oppilas. Soso. Ehkä nyt pyrimme tämän tilanteen korjaamaan pikimiten. Sitten, no minä ehdotan, ja aion mennä hyvin rauhallisesti, jotta mitään sekannusta ei syntyisi. Ja äänestämme siis tietäen selkeästi, mistä äänestämme puolesta vastaan ja ainakin tiedämme, että mistä äänestämme. Ehdotan, että aloitamme ensimmäiseksi tuosta asiakirjasta, joka on numero 4, HAP, RAP, kuten esittelijä ranskaksi raportööri 8.9.2010 ja se on tällainen, ää, äh, ää, ähm, tällainen asiakirja, jonka näette tässä. Tämä on tällainen ää, äh, niitattu asiakirja. Onko teillä kaikilla se edessänne? Ja tässä on useita kokonaisäänestyksiä, blokkiäänestyksiä, jotka heijastelevat tiettyjä poliittisia sopimuksia, jotka nyt ilmeisesti on tässä vaiheessa saatu pakettiin. Jostakin ei ole vielä ihan täysin selvillä, mutta jotkut ainakin enemmistöryhmistä ovat nyt sopineet tästä äänestysmenettelystä. Onko kaikilla tämä asiakirja edessään? Tässä asiakirjassa ymmärtääkseni kahden viimeisen kohdan osalta sosiaalidemokraatit ja EPP eivät vielä halua kahdesta viimeisestä kohdasta ilmeisesti äänestää ja pyytäisimme vielä lisää aikaa, jotta neuvotteluja voitaisiin jatkaa, jat, jatkaa neuvotteluita kahden ryhmän välillä. Voidaanko ajatella, että kaikki muut kohdat ovat sellaisia, joista voitaisiin äänestää? Kyllä, Selvä. Näin siis toimimme. Ensimmäinen äänestys. Poliittiset prioriteetit. Englanniksi Parliament's Priorities, esittelijän horisontaaliset tarkistukset, nuorisokoulutus, liikkuvuus. Voitaisiinko ajatella, että tästä äänestettäisiin yhtenä ryhmänä? Kyllä. Minä siis Ehdotan, että äänestämme yhtenä ryhmänä koko tästä sivusta puolesta. Merci. Kiitos. Vastaan. Katsotaanpa kaksi vastaan. Tyhjää. Ei voi tyhjään ääniä. Ja EPP-koordinaattori nyt ilmeisesti vasta ymmärsi, mistä oikein äänestetään. Voilà, mais en gros, il No, mutta kaiken kaikkiaan hän, hän tässä hymyilee niin, että varmasti ei ole mitään hampaakolossa. Nyt voimme sitten äänestää esittelijän horisontaalisesta lähestymistavasta virastoihin, ja tämä on sivut 2 ja 3. 2 ja 3 näette tämän näköinen aukeama, ja Jutta Haugin erityisesittelijän ehdotuksesta äänestämä yhteenryhmänä puolesta. Kiitos vastaan, kaksi vastaan tyhjää, yksi tyhjää, yksi tyhjää. Ja äänestys on suoritettu, mutta Anna haluaisi käyttää puheenvuoron. also... Totesin, että äänestämme myös kalastusvirastolle 4 miljoonaa. Je comprends que nous aurons... Ja, kalastusvirastoa varten meillä ilmeisesti on edellinen äänestys sitten, kun tähän kohtaan päästään. Ja esittelijä puoltaa, mutta meillä on siis edellinen äänestys. Ann Jensenin ja hänen ryhmänsä kunniaksi on todella tämä todettava, koska todellakin aivan oikein meillä on oma äänestyksensä tätä varten. Emme ottaneet tähän kaikkein vaatimattomimpien ilmailuturvallisuuden ja elintarviketurvallisuuden virastojen joukkoon tätä kalastusvirastoa, joka kuitenkin ansaitsee aivan oman äänestyksensä. No niin, tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ja sitten seuraavaksi voimme mennä kolmanteen äänestykseen jossa kysymys on edelleen esittelijän horisontaalisesta lähtemistavasta ja hallinnollisesta menoista sivut 4 ja 5. Äänestämme yhtenä ryhmänä puolesta Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää. Kaksi vastaan, yksi tyhjää. Suuri enemmistö puoltaa. Ja tämä lähestymistapa on myös hyväksytty. Seuraavaksi meillä on horisontaalinen tarkistus esittelijältä, mitä tulee palkkojen henkilöstöpalkkojen korottamiseen 1,25 prosenttia. Tämä on oikein hyvin tunnettu ongelma ja tuomioistuimessa vireillä oleva riita-asia. Kysymys on sivuista 6-9. Tässä on monta budjettikohtaa, mutta kuitenkin samasta asiasta on kysymys puolesta. Kipu. Hetkinen puolesta vielä kerran. EPP vastustaa. No, äänestetään koneellisesti, jotta tämä olisi hiukan selkeämpää. Äänestys ja Voidaanko aloittaa äänestys? Osataanko tätä pekotinta käyttää? Hetkonen. Tämä toimii. Hyvä juttu. Äänestys alkaa. Pyytäisin sihteeristöä takaamaan, että missä ryhmässä ei ole liikaa jäseniä läsnä. Näin ei ole, mutta esittelijä puoltaa kuitenkin. Esittelijä puolta. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 15 vastaan, kaksi tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty. Se oli siis ja koskeva horisontaalinen tarkistus. Öö, alors. No niin. Tämä tietysti soveltuu komissioon ja pätee myöskin muihin toimielimiin. Haluaisiko joku nyt pyytää, että samalla tavalla toimisi myöskin muiden toimielinten budjetin osalta? Tämä olisi ainakin loogista että kaikkia toimia käsiteltäisiin samalla tavalla, koska onhan muistettava, että meillä on riita-asia vireillä tuomioistuimessa puolesta tai vastaan, mutta kuitenkin samalla tavalla voidaan menetellä. Selvä. Tämä pätee siis myöskin muihin toimijoilmiin. Selvä, kiitos. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen sivu 10. Kysymys on esittelijän horisontaalisesta lähestymisestä otsakkeeseen 5. Jättäen pois kuitenkin tämän kohdan, josta juuri äänestimme puolesta. Vastaan Yksi vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää. Suuri enemmistö hyväksyi tämän tarkistuksen. Sitten viimeinen äänestys vielä tässä eh, tutkimusta koskeva eh, horisontaalinen lähestymistapa, se on sivu 11 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää lähestulkoon enin yksimielisesti hyväksytty. Ja näin ollen olemme siis päättäneet tämän asian, olemme päässeet hyvin asiassa eteenpäin. Kiitokset. Tässä siis äh, olivat nämä periaatetarkistukset. Nyt voimme nähdä, lähteä otsaketta viisi tarkastelemaan. Ja tässä pyytäisin ottamaan tämän näköisen tarkistuksen, jossa ovat kaikki Tämän näköisen asiakirjoissa ovat kaikki tarkistukset. Se on tämän näköinen. Jäsenilläkin. Pour vous c'est moins beau, mais c'est la même chose. Teillä se on vähän hienompi, mutta näköinen paperi. Tai minulla itse asiassa täällä on kaiken näköisiä värejä ja täällä on jo äänestysten tuloksetkin valmiina. Siis hallinto. Ovatko kaikki nyt kärryillä? Sivunumero englanninkielisessä 163. Eikö? Enfin, pour moi, c'est la page 163. No minulla on kuitenkin 163 täällä. Ja minä ymmärrän itseäni, en tiedä ymmärrättekö te minua, mutta minulla kaikki on ihan ok. Jos teillä on ongelmia, niin sanopa, sanokaapa sitten, koska nyt aloitetaan ainakin hitaasti, että sitten sen jälkeen voidaan ehkä lähteä nopeammin. Herra Kolliinolla on tässä nyt jotain ongelmia. Il faut, il faut aider Monsieur Colino. Auttakaapa herra Colinoa siellä. Bon. Alors, page 160. 163, hallinto. Commission excluding pensions. Onko kaikilla tässä tämä? No niin. Tarkistus 4767 Ehrenhauserilta ja horisontaalinen äänestys sen jo kattoi. Sama myöskin 4706 sitten taas tarkistus 45-51 ei ole tullut vielä hoidetuksi. Mitä mieltä on esitellisille vastustaa puolesta? Kiitokset vastaan. Kiitokset. Tyhjää. Hylätty. Sitten voimme mennä 316 ekonna. esitelle puolta, puolesta vastaan, tyh, vastaan Vihreät ja liberaalit tyhjää. Kiitokset. Enemmistö puoltaa hyväksytty. 42.21 Baltsaanilta. Se on hoidettu. 43.63. Tässä äänestämme tarkistusosasta Fiscal Federalism, Federalism ja niin poispäin. Äänestämme siis huomautuksesta selitysosasta esittelijä puoltaa. Kuka on puolesta? Kiitokset vastaan. Kiitokset tyhjää. Hylätty. Siis tämä selvitysosa huomautukset on hylätty. Mennään seuraavalle sivulle 164 sivulle, ainakin niillä, joilla on tämä sama paperi emme äänestä 45-67, se on pilottihanke ja se on varattu myöhempää vaihetta varten, koska emme ole vielä samaa mieltä ryhmien kanssa kaikista näistä pilottihankkeista. 47-47 Ehrenhauserilta on jo hoidettu ja sama pätee myös 60, 46, mutta 45-60 pitää äänestää, onko edistelee puolta puolesta vastaan. Kiitokset tyhjää. Kiitokset Kukaan ei ole puolesta. Kaksi, ta- kaksi kolme tarkistusta seuraavana 46, 7, 330, 40.04 ovat jo tulleet hoidetuiksi, mutta minun on 45, 32, esitele puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Kiitokset hylätty. Seuraavat kolme tarkistusta on hoidettu, 47, 45, myös 45, 29, 467 on myöskin hoidettu, mutta meidän pitää äänestää 60, 46, 47 on puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kaikki tarkistukset 166 sivulla on hoidettu. Eikö rouva esittelijä? Tämä oli aivan liian hienoa. Ah, no. ah. euh, Sidonia, pardon. Monsieur Ai suoka, anteeksi Sidonia. Herra Hartung, onko teillä ongelma? Niin, me olemme nyt, herra Hartung, me olemme 166 sivulla. ja sivun ylälaidassa 050101 Agriculture and Rural Development Policy Area. Sidonia. Uh, all the amendments on this page are covered except for uh, condition. Kaikki muut on katettu, paitsi varaukset ja 401 enivaliokunnasta. Minä vastustan tätä varausta ja myös perusteluja. Très bien. Donc. Hyvä juttu. Selvä. 166 sivulla. Kaikki on hoidettu, paitsi kuten esittelijä tuossa sanoi, tarkistus 406, jossa kysymys on reserviin laittamisesta, varauksen laittamisesta, ja tämä tässä tuli selitettyä. Ja ensinnäkin siis, tästä äänestetään tietysti siis muista tarkistuksista ei tarvitse äänestää, mutta 406. Kuka puoltaa sitä, että laitetaan nämä varaukseen mukaan lukien nämä äh, huomautukset, äh, tämä on tämä kuuluisa tupakkajuttu, huhu. Siis äänestämme tupakasta. Kuka puolustaa tätä esitystä, jota esitteli vastusta? Äänestys alkaa. Saji. Selvän teki. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 15 vastaan. Tämä tarkistus on hyväksytty. Ja kukaan ei saa enää polttaa tupakkaa täällä salissa tietenkään. Tai ainakaan enää tupakoitsijat eivät saa mitään tukia. No niin, sitten voimme mennä seuraavalle sivulle, joka on 167. Ja Meillä on 41.37 Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Herra Hartong vastaan. Kiitokset tyhjää. Ei tyhjää hylätty. 4549 Ehrenhauser esitteli vastusta puolesta. Kiitokset vastaan. Kiitokset tyhjää hylätty. 4600 on jo hoidettu, 4548. Sitä on äänestettävä esitelijä vastusta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. kolme muuta tämän sivun alimmat tarkistukset aina kohta 4142 on hoidettu ja mennään sitten seuraavalle sivulle samalla viisiin. Muut hallintomenot Äh, nämä kaksi ensimmäistä on hoidettu. 4547. Siitä äänestetään esittelijä vastusta puolesta. Vastaan. Hylätty. 4740 on hoidettu, 4602 on hoidettu, 4546 äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 4144 hoidettu, 4603 hoidettu, 4545 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten jatketaan 4146 on hoidettu 4741 samoin 4593 hoidettu 4544 Eeran hoiselta uudesta puolesta vastaan. Jotta työ olisi helpompaa, totean, että tässä otsakkeessa viisi herra Ehrenhauser on jättänyt jokaisen kohtaan äänestys tarkistukset jokaisen kohdasta vähennettäisiin 10 prosenttia. Ja joka kerran tässä taitaa olla sama enemmistö. Että ehdotan, että joka kerta kun tulee tämän tyyppinen tarkistus otsakkeessa 5, niin sitten katsotaan näitä muitakin otsakkeita tietysti, niin voimme todeta kuitenkin, että enemmistö on sama. Jos sitten joku protestoi tai tulee jotain mielipiteen muutoksia, niin sitten se kerrotaan. Eikös niin? Toimitaan näin. Okei. Okay. 454 siis hylätty, 4732 on hoidettu, 4594 seuraavalla sivulla on hoidettu 4543, sama enemmistö, UK. 4742 on hoidettu, 4595 hoidettu, 4542 sama enemmistö, 4738 hoidettu, 4596 hoidettu, 4541 sama enemmistö, 223, 200, hoidettu, kulttuurivaliokunta on tästä mielissään. Ja myöskin seuraavasta tarkistuksesta 284 se on myöskin hoidettu. 4597 hoidettu. Kulttuurivaliokunta 285 on myös hoidettu. Ja jatketaan 4540. Euronhoiser, sama enemmistö. Seuraava sivu on kokonaan hoidettu, paitsi 3502. Ai sekin on hoidettu. Selvä. No koko sivu, joka on minulla 172, on hoidettu. Sitten samalla tapaa koko sivu 173 lukuun kahta viimeistä. Olen siis viime, toiseksi viimeisessä kohdassa sivulla 173 535 tarkistuksessa, jonka on jättänyt eh, Äh, voimakas EPP-ryhmä, jolla on siis tässä tiedotusta koskeva reservi. Ja sitten ne puolta tätä puolesta vastaan. Tässä ei tyhjää, tässä oli enemmistö. Ja näin ollen tämä varaus hyväksytään. 4530 sivun alalaidassa sama enemmistö siis, kuten todettiin näistä 10 prosentin leikkauksista Eilen Haiserilta, Hoiserilta. Samaan pätee 4631. Mutta 627 on liberaaliryhmän tarkistus. Ja siinä kritisoidaan sitä, kuinka menneisyydessä on menetelty, ja tämä tarkistus liittyy näihin huomautuksiin. Eh, Selvitysosan esittelijä pyytää puheenvuoroa ilmeisesti. Uh, just eh, explanation of a principle. Periaatteesta sen haluaisin selittää, koska meillä on useita tarkistuksia, joissa huomautuksissa lisätään arviointi tämänhetkisistä budjettikohdista, mutta kannatan sitä, että äänestetään vastaan, mutta otan huomioon tämän viestin. Minun mielestäni tämä ei ole oikea paikka laittaa tätä viestiä, mutta päätöslauselman sen ehkä voisi laittaa jos tehdään tarkistuksia päätöslauselmaan, jossa tämä kritiikki esitetään, niin minä kannatan niitä, mutta en tähän näihin huomautuksiin haluaisi esittää tätä kritiikkiä. Kiitos. Siis esittely ehdottaa, että ymmärretään tämän kritiikki, mutta sen sijaan, että laitettaisiin se tähän kohtaan tai johonkin muuhunkaan, niin otetaan se vain voimakkaasti huomioon päätöslauselmassa, josta äänestämme, kun tarkistukset hyväksytään täysistunnossa Onko tämä esittelen ehdotus liberaaliryhmälle ok, jotta se voisi vetää pois nämä, tämän tarkistuksen esittelen ehdottamenettelyn mukaisesti? Monsieur Merci bien. Kiitos. No periaatteessa emme tätä peruttaneet koska vastustusta on ollut tällaisten varojen käyttöä kohtaan, niin pitäydymme siihen. Je soumets cet amendement au vote. Äänestämme tästä tarkistuksesta. Esitelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Ja nämä kaksi mammuttia siis tämän tarkistuksen hylkäsivät. Sitten toinen liberaaliryhmän ja Alvaron tarkistus on samanlainen, mutta se koskee toista kohtaa. Ei kun se onkin sama, ja se on hoidettu. Jahas, Eli tämä äänestys kattoi senkin. Selvä. Siis ei enää tarvitse tästä seuraavasta tarkastuksesta äänestää. Kylläkin. Haluat, hyllä, kyllä haluatte siis kuitenkin, että äänestämme esittelijä. I believe we should also vote. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi äänestää myöskin herra Ehrenhauserin tarkistuksesta velja 631. Sitä ei voi jättää kommentoimatta. Suoka anteeksi, tämä oli minun vikani, pyydän anteeksi. Ensiksi äänestämme 4353, jossa on sama henki kuin 627, ja sitten palaamme Eren Hauserin 4353 esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö kuin tuossa 627. 4631 Ehrenhauser on määrärahan vähennystarkistus, mutta ei kuitenkaan tavanomainen tarkistus, kuin hän on noihin muihin kohtiin ehdottanut 10 prosentin leikkausta, vaan hän tässä on ehdottanut erilaista leikkausta, siis tämä on vähän erityyppinen ja esittelee vastusta puolesta. Vastaan tyhjää, yksi tyhjä, hylätty. Sitten jatkamme ja tulemme pilottihankkeisiin 221, siitä ei äänestetä, koska tästä ei ole vielä sopua. Sitten menemme 309 ja äänestämme esittelee vastustaa puolesta. Jahas, äänestetään koneella, koska tässä täytyy olla vakavia poliittisia jakolinjoja. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Jaa, täällä on yksi sosiaalidemokraatti liikaa, se on huono juttu. Il faut, il faut tuer un socialiste. Yksi sosialisti täytyy nyt tässä hoitaa pois päiviltä. Joku teki murhan selvä se hoitui sillä. Sitten äänestys on selvä, 30 vastaan 12 puolesta ja yksi tämmöinen sosialisti, joka seikkaili täällä sitten. Tämä on nyt hylätty kaiken kaikkiaan. 663. 4228 on myöskin hoidettu. Seuraava sivu ja kaikki on tässä jo hoidettu. Ja voitaisiinko ajatella, että 405 tupakasta on tullut hoidetuksi tuossa äskettäisessä äänestyksessä? Ei, tässä on eri juttu. Uudestaan tupakka, mutta erilaista käyttöä varten. Das ist, ähm, ist ja aus dem... Niin, tämähän tulee ympäristövaliokunnasta. Se on toinen mm, varauksen puolisko. Kyse on samasta kampanjasta, josta komission on meille vielä vastata, joten ensimmäinen äänestyksemme se kattoi kyllä. No, si, pardon, si, Ymmärsin. 47.39 on hoidettu puhuttu. 405. Eh, meidän täytyy kuitenkin äänestää. 405 ja vastustaa puolesta. Äänestetään koneellisesti. 405. Ja sosialistit eivät nyt voi sillä lailla voittaa ainakaan äänestyksiä, että heitä olisi täällä liikaa paikalla. Ovatko kaikki äänestäneet? 41 ääntä. Tulos 15 puolesta 25 vastaan hylätty. 423 laitetaan EFSA varten määrärahoja varaukseen esitelle puolta puolesta. Vastaan. Sosiaalidemokraatit ja liberaalit ilmeisesti ja sitten herra Hartong, mutta enemmistö puolta. 423 on hyväksytty. 248 on hoidettu. 4591 ja 249 on hoidettu. 4529 Eren Hauserilta on tämä saman enemmistön äänestys, saman enemmistön tarkistus. Sitten seuraavalla sivulla kolme ensimmäistä tarkistusta on hoidettu. 4538 Hauserilta sama enemmistö. Kolme seuraavaa tarkistusta eren Hauserilta ja Kressleltä on hoidettu. Ja soka anteeksi, halusin mennä vähän liian rivakkaa tahtia. Palataan vielä tämän sivun ylälaitaan 176 kansallisvapauksien ja oikeusisäisen valiokunnalta 194, johon liittyy huomautus ja esittelijä puoltaa tätä puolesta vapauksien puolesta. Kiitos. Vastaan, kuka vastustaa vapauksia. Ja haste. Ja yksi tyhjää. Tämä huomautus on hyväksytty. 45-38 eri hauselilta on sama enemmistö. 4760 on hoidettu, 4235 Ingeborg Kresslertä. Tässä on varaukseen laittaminen. Esittelijä ei puolla tätä. Äänestämme siis puolesta. Ingeborg varmasti puolta, mutta hän ei täällä paikalla. No, tämä helpottaa asioita. Vastaan. Ja suoka anteeksi. Surjan. Meidän arviointimme mukaan se on EPPn tarkistuksella katettu. Oui, mais, mais on n'a pas encore voté sur cet amendement. Joo, mutta emme ole vielä äänestäneet tästä tarkistuksesta. Bon, donc, enfin, nous votons. Qui, qui est pour... Äänestän puolesta. Äänestän, aloitan äänestys aivan alusta. 42.35 puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjä. Vedetään pois. Jos on toinen EPPn tarkistus, joka tämä sinne kattaa, niin äänestetään sitten myöhemmin. Niiden Hauser 47-59, sama enemmistö. Siitä ei äänestetä. 519. Tässä kysymys on EPPn varauksesta. Esittelijä Pot. Ja hän pyytää puheenvuoron. Se, ei... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Puolan todellakin sitä, mutta täytyy varoittaa valiokuntaa, että joudumme sopeuttamaan summaa. Se on osa horisontaalisia tarkistuksia. Esitän, että perustelujen puolesta äänestämme ja summasta myöhemmin. Se auttaa. On excuse me, or adjust... Ei kun anteeksi, vain niin kuin teknisesti, mutta to, te valitsette. Äänestämme kuitenkin tästä äh, varauksien laittamisesta, vaikka tietysti vielä sitten tätä teknisten tarkistusten jälkeen tätä summaa tässäkin kenties siellä rukkaamme, mutta esittelijä siis puoltaa tätä 519 tarkistusta puolesta. Vastaan. Äänestetään koneellisesti. Je vous, vous pouvez arrêter. Tout le monde a voté. Formidable. Kaikki ovat äänestäneet 20 puolesta 20 vastaan. Hylätty siis. Ai 21, oho, suokaa anteeksi. E, eikä täällä ole liikaa epepeläisiä. Ei koskaan, no jaa, se aina vähän riippuu ja roikkuu. Yhdellä äänellä, esittelen äänellä, hänen veto-oikeudellaan. Nämä pistettiin sitten varaukseen. 4236 Gresslertä. Tätä ei ole vielä hoidettu. Tämä on toinen varaus. Ja esittely vastustaan tällä kertaa puolesta. Ei kukaan vastaan kaikki tyhjää. Jotkut tyhjää. Hylätty. 4589 sama enemmistö. Sama pätee 4588 sama myöskin. 4528 tätä olla erilainen Äänestämme siis 4528 Eren Hauserilta esittele vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4758 ja 4757 on hoidettu. Samoin myöskin 4586 ja 4587, 4527 sama enemmistö. Kolme seuraavaa Hauserilta sivun lopussa myöskin on tulleet hoidetuksi samalla tapaa ja sitten sama pätee kuin koko 179 sivuun. Kaikki nämä tarkistukset on jo hoidettu lukuun ottamatta 4526, joka liittyy tähän miinus 10 prosenttiin jos on sama enemmistö, voimme siis mennä seuraavalle sivulle, 180 sivulle, ja siellä jälleen kerran meillä on kaikki, tällä sivulla kaikki on jo hoidettu, ja Ehrenhauserin miinus 10 prosenttia tarkistukset myös. Jopa 31.25. Rova esittelijä ja voimme mennä siis 121 sivulle. 4752 hoidettu, mutta neljä kaksi kolme neljä liittyy siirtoon ja varauksien laittamiseen. Se on Rova Gressleltä. Ah, alors. Ah. ah. Aha. No täällä on kansanpuolelta tullut pyyntö, että äänestettäisiin ensin tarkistuksesta 514 ennen 4234. Kansanpuolue puolta 514 esittelijä vastustaa tuota toista. Haluaako joku vastustaa tätä käännettyä järjestystä? Ensinnä 514 kansanpuolueelta esittelijä puoltanee. Armanko oikein? En tiedä. Esittelijä ei sano. Vain huomautukset siis. Attendez, je, je, oui. Le rapporteur est pour. Esittelijä puolta. Esittelijä. Guess this is a technical... Tämä taitaa olla vain tekninen kysymys, joka liittyy äänestysjärjestykseen. Arvan näin, koska tässä kysymys on summista, mutta kuitenkin huomautukset ovat samat. Ehdotan, että itse asiassa EPPn tarkistus 517, jos sitä äänestetään, se kattaa myöskin aikaisemmat, mutta voimme tietysti äänestää myöskin näistä kahdesta ensimmäisestä myöhemmin ja ensin äänestää tästä viimeisimmästä, jos on kuten haluatta, mutta tämä järjestys ei ole oikea. Bon, finalement... No, rouva esittää oikeastaan Onko teillä parempi niin, että aloitetaan 15, 14 vai 4, 2, 3, 4? Ehdotan, että ensin äänestetään 517 ja sitten loput mielestäni raukeavat. Onko no Niin, eli 517, 517 ensin. Ei lukuja, varaus yksityiskohtaisesta kasvusta 2011, 517. Ja sitten ne puoltaa kansanpuoluekin, koska se on tämä tehnyt hänet puolesta. Vastaan enemmistö puolesta, ei kovin innokasta, mutta kuitenkin enemmistö. Haluatte tarkistuttaa, tsekataan, 517, ei luvuista varaus. Ovat kaikki äänestäneet. Kiiruhtakaapa. Kaksi vailla, kaksi nukkuu, yksi nukkuu vieläkin. No, paha juttu, nyt äänestys päättyy. seitsemäntoista, hyväksytty. Enikään voimme ajatella, että neljä raukeaa vai rovesittelijä? There is one element in a... Tässä tarkistuksessa 514 on yksi elementti, joka liittyy siirtoon. Se on osa äh, huomautusta, josta on äänestettävä erikseen. And I am against, but which... Ja minä vastustan, mutta meidän pitäisi kuitenkin äänestää siitä. No, ensinnäkin 4234. Ennen kuin mennään 514, 4234. Ja tämä on juuri se ongelma, jonka mainitsin aikaisin. Tässä pitäisi äänestää eri järjestyksessä. Oikea järjestys on 514, 4234 ja 517. No. Ja äh, tässä tilanteessa ehdotan, että nyt äänestämme 514 ja sitten siirtoon liittyvistä huomautuksista ja sitten 4234 raukeaa ihan varmasti. Siis jos hyväksytään 514, sitten puollatte? Ei kun ei, hän vastustaa. Selvä. 514 esittelijä vastustaa äänet puolesta. No suoraan vaan koneellisesti sitten, koska ihan suuri hämmennys, mutta esittelijä vastustaa 514. Mit, mitä kansanpuolue nyt tekee? Minä haluaisin äänestää. No niin, selvä. Kaikki ovat äänestäneet vai Jääkö siihen 15.23? Hylätty. Eli nyt joudumme äänestämään 4234. Ei se mitään raukeaa, kun 514 meni niin nurin. Ei se ole identtinen. Itse asiassa tuo summa raukeaa, mutta pelkästään varauksesta on nyt äänestettävä. Eli 4234. Ei luvuista vaan varaukseen panosta esittelee vastustaa. Onko joku puolesta? Ei, ei kun juu, Holmajer, vastaan. No hän on toivekkaiden puolella jo paljon vastaan, tyhjää, hyvä. Ikävästi hylättiin tämä tarkistus. Sitten jatketaan. Seuraava kohta palkoista. 3125 ja 782 on hoidettu. Erityisneuvonantajat. Luulisin, että komissio ehkä haluaisi näistä erityisneuvonantajista jotain sanoa. 4230. Haluatteko, herra pääjohtaja, Arvoisa puheenjohtaja, uskon, että vielä kerromme parlamentille näistä neuvonantajista ja toimitamme teille luettelon, kuten sanoin. Kiitoksia kovasti. James. Koska Inge ei ole paikalla, haluaisin tätä tarkistusta tukea, koska on hyvin tärkeää saada hänen pyytämänsä selvitykset. Hyvä. Eli tukea tulee. Eli sitä äänestetäänkin. Äänet 4230 puolesta esittelee vastustaa. Kiitos, vastaa. Kiitos ja tyhjää. Hyväksytty. 512, identtinen, eikö? Eli raukeaa. 4580, kyllä se kuuluu samaan enemmistöön joka hylkää Martinin. 10 prosenttia 478 on hoidettu, 513 varaus. Esittelee puolta äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos ja tyhjää. Hyväksytty. Sitten niinpä 4232 katettu, eli no, se raukeaa. 4537 hylätty samalla enemmistöllä. Seuraavat kolme sivun loppupuolella ovat koehankkeita. Niistä ei nyt äänestetä. 4736 hoidettu, 4229 on uusi, Kresslen varaus, sitten vastustaa, kuka puoltaa, ei kukaan ja vastaan, kiitos, tyhjää, eli hylätty. 518, jälleen varaus kansanpuolueelta, esittelijä puoltaa. Kiitos, vastaan. SD vastustaa, mutta hiukkasen eristyksissä ovat. Eli nurin meni. Heidän vastustuksensa, eli tämä hyväksyttiin. 4579 katettu, 4536 10 prosenttia vähemmän, eli sama enemmistö hylkää. Seuraavat kaksi sivun alaosassa on katettu ja käännämme sivua. Sidonian tarkistus, se on katettu. Oikeastaan kaikki on katettu aina 9 asti, joka ei ole normaali, vaan onkin varaus liittyen kiinteistöihin. Hauserilta esittelijä 4639 vastustaa. Puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos tyhjää. Niinpä hylätty. Seuraava on hoidettu. Sitten 4640 4657 on tarkistuksia kuten 4638, 4653, tavanomaisia tarkistuksia, siis enemmistö vastustaa, 3125 ja 756 katettu, 4654 ja 4655 ei kun anteeksi, 4654, Siellä on luvukkuja leikattu, mutta kuitenkin varauksiin. Se on hikkoisen erilainen tarkistus. Eli 4654. Katsotaan sitten enemmistä äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Samaa 4655. No niin, 515 kansanpuolueelta esittelijä vastustaa puolesta. Kansanpuolue. Ja James vastaan. Muut. Tyhjää. Enemmistö vastusti. 4231. Onko se nyt hoidettu vai? Joo. Hoidettu. Pölvä. Seuraavaksi tällä sivulla kaikki muut kolm sivulla 186 on hoidettu. 187 tarkistukset ovat puolestaan kaikki hoidettu ja koko sivu 188, Brussels 3, Brussels 4, Brysseli 4 hoidettu. Sivu 189. Nyt vaihdetaan kaistaa, Luxemburg 1, Luxemburg 2 kokonaan hoidettu. Sitten sivu 190, nyt Moll. Mikäs Moll on? Frankfurt am Main, kaikki katettu. Ja Karlsruhe, sivulla 191 ollaan. Karlsruhe, Sidonia, suullinen tarkistus kuulemma yhdessä. This, uh, is an oral amendment. Tämä on suullinen tarkistus. Tämä on kohta 26.01.5123 Karlsruhe. Kannattaisin sitä, että äänestämme tarkistus 4166 puolesta, mutta summa on väärä. Oikea summa on 14 000 991 euroa. Ei älkää nyt naurako. Niin. Summa on 14 991 euroa. Ja tarkistus on 4166. Miksi? Koska meillä oli horisontaalinen tarkistus prioriteeteista, joissa oli Eurooppa-koulut mukana. Tässä on eroa. Mutta ilmeisesti tämä on kuitenkin tärkeää tälle koululle. Se ö, kuulostaa pieneltä summalta, mutta sillä on käytännön vaikutuksia. Tämä on Sidonia laskuoppia. Jalomsevskit ja muut Ojola laskuopit, nyt meillä on Sidonia laskuoppi. Eli seuraavaksi tämä tarkistus, tämä suurin tarkistus hänet puolesta tämän erityisen laskuopin mukaan vastaan. Kiitos. Yksi vastaan tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. No niin, sitten kaikki muut Karlsruessa ja Münchenissäkin on hyväksytty, eli sivu on hoidettu. Seuraavaksi käännämme sivua. Meillä on siellä eksotisia nimiä, jotka saavat mielet uneksimaan. 192 Alikantti kokonaan hoidettu, Varese kokonaan hoidettu, Bergenkin, kuten Kalhamkin. Tämä juttu on lapsia, nämä kaikki, eikö vain? Seuraavaksi EUn osuus tyyppi kakkoseen eurooppalaisen koulussa sekin hoidettu, mutta sitten kun päästään – työssä olevan henkilöstöön 4735 hoidettu, mutta 4238 ja 516 seuraavaksi. Uusia varauksia, Sidonia. Eh, this is a similar story. Tämä on sama juttu kuin aikaisemminkin. Ehdotan, että äänestämme ensiksi 516 EPPltä. Ja jos se hyväksytään, minä puolon sitä niin 4, 2, 3, 8 raukeaa. Don. Hyvä. Eli äänestämme ensin tarkistuksesta 516, mistä 16 edus, esittelee puolta äänet puolesta, kansanpuolue puolta, koska tekijä on sieltä sitten vastaan. Liberaali sosialistinen vastustus, mutta ei kuitenkaan enemmistössä tyhjää. Herra Harttu, tyhjää ei. Eli puolesta tuli enemmän. Hyväksytty 8 raukeaa näin, eikö? Seuraavaksi varaustarkistus, joka on budjettipääosasto, joka on vielä halunnut lähteäkään salista. 7 esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Tyhjää. Yksi tyhjää. Lähes yksimielisesti hylätty pääjohtaja. Voi kyllä palatakin, jos, jos häntä ei pidetä epätoivottuna henkilönä. No niin, seuraavalla sivulla. Kaikki on katettu aina tarkistukseen niin sanotaan, että Sidonia haluaa puheenvuoron tarkistuksessa 4, herra Kajerin tarkistuksessa 4305. Ei hän kyllä tiedä miksi, mutta kuitenkin puhuu. Est-ce que je me Olenko väärässä? 4305 45, 4305 Gaijerilta. Hän on sitä paitsi läsnäkin. You know, you know, I know. <laughs> se on se Jutta kilpailu. Juttahan tässä on puhemiehenä, eikä Kaijer. Wir, wir, es, das ist ein technisches... Niin, tämä on ollut, tässä on ollut tekninen virhe. Me haluaisimme, että perustelut olisivat huomautuksia. Justification olisi remarks. Tästä haluaisin äänestää. Muuten kaikki pysyy samana. Monsieur Geyer, c'est bien ça qu'il s'agit. Geyer, tästä ole kysekin vai? Hyvä. Tässä selitys. Sidonia vielä. No se tarkoittaa sitä, että tämä summa on tullut hoidetuksi, mutta uskotteko, että perustelu voitaisiin siirtää huomautuksiin ja tämä olisi huomautustarkistus? Minä suositan, että äänestämme, mutta minä äänestäisin vastaan. Bon, against. No niin, selvä. Vastaan. Kiitos ja tyhjää. Hylätty. Sitten seuraavat kaksi Ehrenhauserilta katettu 4535 sama enemmistö. Sivun loppu katettu sekin. Käydämme sivua. 4534 on tämä niin sanottu sama enemmistö. Sitten 196 sivu vai ko englanninkielisessä versiossa. Nyt olen kohdassa 20, 28.01.03. 28.01.03. Haluatko koko puheenvuoron tästä? No niin. 29.01.01. 4734 katettu, 4233 puolestaan on siirto ja varaus. Sitten esittelijä saa puheenvuoron. Niin, minulla on sanottavaa kohdasta 290101. Tarkistus 4233 liittyy tarkistukseen, josta jo äänestimme siirrosta kohtien välillä ja äänestimme vastaan, joten tämän pitäisi olla katettu. Muuten tässä ei ole mitään järkeä, joten minun mielestäni 514 raukeaa myös. Eli olitte sanomassa, että 4233 on johtanut jo äänestystulokseen, joka oli kielteinen, eli ja sitten 514kin. Ei ole syytä äänestää siiskö? Onko kaikki tätä mieltä? Tänään on minun kantani, mutta en tiedä, onko ryhmäni samaa mieltä. Kiitos. Hauk tässä toteaa, että 514 on myös huomautuksia. Mitä sanoo kansanpuolue, joka on tässä ollut tekijänä? Herra Garriga. Donc, il demande un vote. Hän haluaa äänestyttää ja hän puhuu nyt huomautuksista ja he ovat niiden puolesta. Eli ainoastaan huomautukset. 514. Pelkästään äänestetään perusteluista. Bon, alors on me dit qu'il a pas... Nyt sanotaan, että ei ole huomautuksia 514. Eli kyllä me voidaan tyhjästäkin äänestää mutta ottelu on kovin heikkoa olemattomasta. Ensimmäinen siirto meni jo entelisissä, eli hop, se siitä. Eli voitetaan aikaa siinäkin. Seuraavat kaksi tarkistusta katettu samalla enemmistöllä. Siis tällä sivulla sitten sivulle 197 englanninkielisessä toisinnossa minun sivullani. Kaikki on katettu katettu kaikki tilapäiset, sitten eläkkeet ja sitten elossa olevat riippuvaiset ja sitten painotukset ja korvaukset. Ai, eikö, eikö, rouva Trypel? I did not get... Olen pahoillani, mutta en oikein tajunnut. 3229 Ekon valiokunta. Mitä tämä kattaa? 29.01.01 sivu 196. 329. Se... Oltiin sitä mieltä, että se oli katettu. Kiitos, kiitos. On katettu. Eli nyt palaamme sairausvakuutuksiin. Aika yllättävää. Tämä sivu on kokonaan hoidettu, 197 198. 199 on hoidettu paitsi Ehrenhauserin 4524, mutta siinä on sama enemmistö, että sekin on hoidettu. Mennään sivulle 200. 200. Eli 4552, eli sama enemmistö. Sitten seuraavaksi XX, XX, vai 20 se on, XX, 01, ikään kuin James Bond-koodistoa. Menot, jotka liittyvät aktiivisessa työssä olevan henkilöstöön. Henkilöstö nimittäin on jopa ihan aktiivisessa työssäkin. Eli nyt täällä sanotaan, että 3132 hoidettua. Sen sijaan täällä olisi esittelellä nyt ehdotus, että 536 eteenpäin jaettaisiin äänestys. Voisitteko valaista meitä esittelijää? Voin selvittää. Tämä ei ole minun toivomukseni. Tämä on poliittisen ryhmän tarkistus. Siis EPPn alkuperäisessä tarkistuksessa on viisi ehtoa eri varauksia varten, ja tämä tarkistus kokosi ne kaikki yhteen. Minä puolla niitä kaikkia, mutta oli tarkistus, tarkoitus, että jokaisesta näistä äänestettäisiin erikseen. Donk. Se kolme ko, siis. Ensinnäkin tarkistuksen teksti. Siinä todellakin on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi kohtaa, äänestämme erikseen kaikista kohdista. Tätä toivoo eräs ryhmä. Vihreätkö? No samapa se. Näin me äänestämme. Ovat kaikki valmiita äänestämään näin. Viisi, kolme, kuudesta. Ymmärsivätkö kaikki? Hyvä. Ensimmäinen kohta. Puolesta. Kiitos ja vastaan. Ai, kuulkaa paljon pahlani. On parempi hoitaa se koneellisesti. Ensimmäinen kohta, äänestys alkaa. Koordinaattori kansan puolesta vai soittelija saa ohjeita? Mitä hän kansanpuolue äänestää? Selvä. Ovat. Inger on paikalla. Nyt siellä on liikaa kansanpuolessa. Minä äänestin vahingossa. Äänestys päättyy. 22 miinus minä, eli 21 ja 18, 1. Ykköskohta on hyväksytty. Kohta kaksi. Äänestys alkaa. Minä en äänestä enää. Äänestys alkaa. käännestä, käännestä, käännestä, käännestä, käännestä. <gasps> Loppu. Äänestys päättyy. 21, 18 samaa enemmistö, hyvä. Kolmas kohta, ehkä kättä nostamalla äänet puolesta, Kiitos vastaan. Ai, ai, ei kun anteeksi. Ei kun aloitetaan koneellisesti uudelleen. Ei se nyt ollutkaan ihan sama enemmistö. Äänestys alkaa. Anteeksi, nyt avataan äänestys. Äänestys alkaa, on auki ja kaikki kiirehtivät äänestämään. Äänestys kiire, vain nopeutuu ja nopeutuu. Damia, nyt täytyy äänestää Damia. No ei pakko ole, mutta no niin. Äänestys päättyy 19.17. Kolmas kohta niin hyväksytty. Neljäs kohta. Äänestys alkaa. Barbara häviää huonosti hoitanut työnsä. No niin, ovat kaikki äänestäneet. Herra Silvestri, onko hänkin äänestänyt? Äänestys päättyy. 19.21. Meillä nelonen meni nurin. Viides kohta. Viides kohta äänestys alkaa. Ei kun anteeksi, Rova Jensen. Jensen on pitänyt puheenvuoron. Ah oui. Missäs mennään? Nous sommes dans le... Me olemme viimeisessä kohdassa. Huomautuksessa tarkistuksessa 536. Tuliko selväksi? Tässä oli kolme, jotka hyväksyttiin. Neljäs meni nurin. Nyt olemme viimeisessä kohdassa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 19.21 hylätty. Eli huomautuksissa 5363 kolme ensimmäistä kohtaa hyväksytty, kaksi jälkimmäistä hylätty. No niin. Nyt eräs merkittävä edellinen jäsen, varapuhemieskin, tulee tänne. Ei hän nyt puheenvuoroa saa valitettavasti, mutta hän osoittaa kuitenkin mielenkiintoa meidän valiokuntamme työlle. Olemme kiitollisia. Ja sitten siitä eteenpäin voidaan, kun ajatella, että 555 on hoidettu, Elä, ikävä kyllä ei, eli jälleen kerran siellä on useitakin tarkistuksia. Ai eikö, ei kun yksi äänestys, yksi äänestys. Eli varauksiin MFF nojaa esittelijä puoltaa, mutta täällä on vähän eri mielipiteitä, eli koneellisesti 5, 5, 5. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Nyt äänest... on, nyt olet äänestäneet ja äänestys päättyy. Ja siinä sanotaan 22.18. Selkeä, aika tiukkakin erimielisyys. Sitten muu on hoidettu tällä sivulla. Sitten 201 jonkinlaisessa toimintoisinnossa. Euh, dans la page 202. Sivulla 202 mennään suoraan 537 tarkistuksen on katettu. Se on jälleen varaus Esitys Logiikan mukaisesti 537 on sama kohtalo kuin edellisissäkin mutta voitte päätä toisenkin. 537. Täällä on sama kahteen kertaan. Attendez, euh, oui excusez-moi, j'ai sauté une page alors. Anteeksi, nyt tämän yhden sivun yli. Oui. Et maintenant, ça correspond exactement à la la, la même chose dans dans Ah, oui, oui, oui, oui. Ah, juu, joo, joo, joo, se onkin ihan sama juttu, anteeksi. Ei kun anteeksi, meni liikkua hiukkasen liian nopeasti. Meillä on 537 ja eri kohdassa palkkiot ja avustukset, mutta kuvittelisin, että että se on jo katettu edellisellä äänestyksellä, eikö ollenkaan. Esittelijä sanoi, että täytyy äänestää nyt XX0101 01 01. Neljä kertaa siis 01. 536555. Tämä ensimmäinen 01 on tuo erottava tekijä. Tuossa äsken äänestimme ö, otsikoista ja nyt menemme eteenpäin, siis alaosastoista äänestämme. Nyt meidän äänestää summista ja siksi tämä tuntuu ikään kuin toistolta, mutta sitä se ei ole. Itse asiassa 010101 kohdassa tarkistukseen 536 201 sivulla meidän on äänestävät summasta, mutta minun täytyy nyt tehdä suullinen tarkistus, koska Meillä oli jaettu äänestys, kun kolme varausta hyväksyttiin ja kolme taas sitten hylättiin, 5 miljoonaa euroa hylättiin, niin että meidän täytyy ottaa nyt se pois tästä 2,5, 12,5, 7,5 miljoonaa varaukseen tarkistuksessa 5, 3, 6 ja minä puollan tätä summaa. D'accord. Donc là, il y a un seul vote. Selvä, eli yksi äänestys ainoastaan. Yksi ainoa äänestys. Yksi ainoa äänestys, mutta 536 tarkistus siis. Mutta varauksiin pannaan ei 12 ja puolta miljoonaa, vaan 7,5 miljoonaa vaiko. Hyvä. Eli koneellisesti äänestämme, koska tässä on kovin tiukka äänestysulos ollut joudun näin tekemään. Le vote Äänestys päättyy. 2216 hyväksytty. 555 esittelijä. Il faut le au vote. Le... Ja täytyy äänestää esittelijä puoltaa. Ovatko kaikki puolesta? Kuka on puolesta? 555. Ei kun siis koneellisesti koska jälleen kerran sisäänestys alkaa. Äänestys päättyy 2216 2, sama enemmistö. Sitten niinpä voidaan todeta, että loppuosa sivusta on katettu. Käännämme sivua 010102 ja suoraan 537 mennään muut on hoidettu. Sielläkin on varauksia liittyen tiedottamiseen ja muuhun. Eli tässäkin 537 siellä huomautukset sivun alaosassa puolestaan 01010201 537 puolesta on luvut, näinhän se on. Ehkä mä voin äänestää niistä yhdessä. Sehän on se loogista. Selvä. Okei. Nämä kaksi tarkistusta 537 äh, yhdessä suoraan koneellisesti. Äänestys alkaa. Esittelijähän puoltaa. Äänestys alkaa. Äänestämme, mutta minä en äänestä itse. Äänestys päättyy. 19.20 tällä kertaa. Molemmat nurien Esittelijä. Ei kun 20, mutta silti hylätty. 20-20 hylätty silti. On siihen toinenkin mahdollisuus, että minä sen teidän puolestanne, teidän ohjeiden mukaan. <laughs> No ei siinä kovin laista olisikaan enää. Ja sitten siitä eteenpäin kaikki katteettu sivulla, seuraavalla sivulla, mukaan lukien ulkoinen henkilöstö eri toimielimissä. Nyt sivulle 204 sopimushenkilöstö, kansalliset virkamiehet, sitten ulkoinen henkilöstö 3132 katettu, mutta 520 on samalla tavalla ongelmainen. Siellä on kaksi tarkistusta, yksi huomautuksissa ja toinen luvuissa esittelijä puoltaa. Minä äänestytään ja itsekin äänestän esittelijän sijaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 19.20. Kaikki ovat äänestäneet ja menin nurin. Eli nämä kaksi 520 tarkistusta hylättiin. Seuraavaksi 3132, 3133 katettu sen sijaan. No niin, 259 siitä äänestetään nimittäin ehdot varauksen vapauttamiselle alakohdassa esittelijä puoltaa. Onko tästä yksimielisyys hänet puolesta? Joo. Ei kun anteeksi, Jöran on pitänyt puheenvuoro, ole hyvä. Not quite certain of which... Me emme ole aivan varmoja. Mistä summasta olemme oikein äänestämässä tässä? 159 tarkistus. Siinä on varauksia 4 miljoonaa ja se liittyy ehtoihin huomautuksiin. Siis luvuista ei äänestetä. Eikö vain esittelijää? Les chiffres ont déjà été couverts par un amendement. Yleisellä tarkistuksella on jo hoidettu luvut, mutta ei huomautuksia, eikö vain? Meidän ymmärtääkseni me emme ole palauttaneet äh, te, tässä äh, kohdassa, koska se on erillinen asia. Meillä oli komitologia muutos ja me emme äh, palauttaneet TET, e joten siitä on äänestävä erikseen varauksesta, kuinka paljon laittaa varaukseen. Bon. No, siis, jos oikein ymmärrän Jörania, äänestämme tarkistuksesta, ja se koskee sekä lukuja että huomautuksia, paitsi jos halutaan kohta kohdalta äänestystä, mutta nyt kun ei ole niin, äänestämme luvuista ja huomautuksista. Eikö näin, rouva esittelijä? Rouva esittelijä. Uh, niin minä ymmärrän, mitä Jöran Färmtössä sanoo, että 4 miljoonaa on suhteetonta. Ilmeisesti näin tarkoitit, jos nyt ymmärsin oikein. Niin, meidän täytyy äänestää. Ja uskon, tai ymmärrän, että tämä on suhteetonta. Ja ehkä voisimme ajatella kahta miljoonaa tämän suhteuttamiseksi. Mutta ehdotan, että laitetaan kaksi miljoonaa tähän minun suullisena tarkistus, tarkistuksessa. Suullinen tarkistus siis, jonka mukaan luvuksi panna varauksiin kaksi miljoonaa huomautuksineen, eli ehtoineen, jotta voidaan varaus vapauttaa. Äänestämme tästä. Ehkä tällainen isokin enemmistö toivon. Äänet puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Suullinen tarkistus on näin ollen hyväksytty. Selvä. 450, 4505. Sanotaan, että sinne tarvitaan esittelijältä täsmennyksiä. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia. Meillä on kaksi tarkistusta Richard Zeberilta 4504 ja 4505. Ja minun on täsmennettävä, että näistä on äänestettävä huomautuksina tutkimuskohtaan. Äh, siis tämä, äh, nämä tehtiin, mutta väärässä paikassa luen nämä kattava tutkimus, jota koordinoi riippumaton asiantuntijaryhmä, joka tarkastelee siviilissuojelun tilaa Euroopassa. Siihen liittyy arviointi, että muutetaan mahdollisia riskejä, olemassa olevat turvallisuuskonseptit, järjestelmät ja koordinointi subsidiariteettiperiaatteen mukaan tarkoituksena on arvioida EUn jokiuomien, jokialoja Tonavan alalla Italiassa ja muissa maissa. Ja tarkoituksena on saada aikaan paneurooppalainen arvio paineista EUn vesihallinnointien alalla joten suositan, että äänestämme tämän tekstin puolesta, joka teillä on näiden kahden tarkistuksen alla, ja että tämä lisätään tähän kohtaan. Hyvä, voimme äänestää niistä siis yhdessä. Hyvä. Olet kaikki ymmärtäneet äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Yksi tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty. Seuraavaksi siis tarkistukseen loppupuolella sivu 259. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt voidaan todeta, että 206 luvun yläosassa olevat Zeeperin tarkistuksen 404 403 on katettu vai eikö? The two amendments of the Mr. Nämä kaksi herra Zeeberin tarkistusta suullisena tarkistuksena otin huomioon huomautukset, mutta vastustan summia. Ja minä kannatan sitä, että kummankin, tarkistusta vastaan äänestetään, mitä tulee summiin. Siis vain luvuista. esittelee vastusta, kuka puoltaa vastaan. Kiitos, tyhjää. Kiitos. Nämä kaksi tarkistusta on hylätty. Muut tarkistukset tällä sivulla on jo katettu, kuten myös seuraavan sivun 207 käännän sivua 208 sivulla kaikki katettu. Vielä viimeinen tarkistus, suuremmoinen 734. Jöran, haluatteko sitä nyt äänestyttää vai loppuneuvotteluihin keskusteluun jättää? Well, we are prepared to vote. Me olemme valmistautuneet äänestämään tästä, mutta en tiedä mikä muiden ryhmien tilanne. Tämä on poliittisesti tärkeä tarkistus. Kysymys on kaiken kaikkiaan tästä rahoitusalan transaktioverosta, eikä tässä sanota mitään siitä, että tässä oli se PM-kohta kyseessä, mutta tämä kuitenkin valmistelee neuvotteluita ja keskusteluita tältä osin, mutta kuuma keskustelun aihe tämä on ollut Belgian puheenjohtajuuskaudella ja G20, niin että poliittisesti olisi tärkeää, että tämä olisi kuitenkin esillä, siksi haluamme tästä äänestää. Minulle ei ole mikään ongelma, jos äänestetään tästä nyt, mutta jos haluatte pitää tätä sitten loppusilauksen omaisena, niin kyllä sekin sopii. Minun suositukseni olisi jättää se loppuäänestykseen kokonaispaketista. Se on tärkeä aihe, äärimmäisen tärkeä aihe, kuten Jordan Fer totesi. Ehkä vahinko, että nyt aloitetaan siitä keskustelu. Esitän, että ei nyt äänestetä siitä. No totta kai se tulee äänestykseen sitten, kun meillä on yleisempi sopimus. Anne, tästäkö? Minusta meidän pitäisi äänestää siitä nyt. Salvador. Herra Salvador. El e tiene posición. EPPn kanta tähän tarkistukseen on se, niin nyt kuin loppu keskustelussakin haluamme erillisen äänestyksen tästä kohdasta, mutta meillä ei ole mitään suositusta muutoin tältä osin, missä järjestyksessä, kunhan tämä nyt olisi vain erillinen äänestys. Käytän valtaani puheenjohtajana ja nyt en otakaan sitä äänestykseen nyt siis. Kyllä se tulee äänestykseen totta kai, mutta olen sitä mieltä, että koska nyt meillä on edessämme erittäin tärkeä poliittinen esitys, johon liittyy poliittisia oikeudellisia ongelmia, sitä täytyy tarkastella kokonaisneuvotteluiden yhteydessä, kun neuvotelemme paketista, jonka tuomme täysistuntoon neuvoston kanssa käytön neuvottelujen varten. On mielestäni parempi, että tämä käydään sitten laajemmissa puitteissa. Eli Eli siitä ei nyt äänestetä. Me olemme nyt päättäneet viitos otsakkeen. Niin, niin osasto kolmosessa no jakomissio komissio no ja hyvänen aikaa. Nyt voimme helpotuksesta huokaista ja voimme onnitella näin alustavasti esittelijää ja kiittää jäseniä. Ja jotta tässä ei temppua menetettäisiin, ruvetaan tarkastelemaan välittömästi muiden toimielinten kohtia jos rouva esittelijä Helga Tryppel on valmis. Voilà, alors, nous sommes dans la version anglaise. C'est le... Englanninkielisessä versiossa nyt mennään ihan samalla, saman tapaan. Olemme siis sivulla 210 ja kyse on nyt kohdasta parlamentti ja aloitamme kohdasta 10.04. Tavanomaiset matkakulut. Ja nyt meillä on uudestaan edessämme Eren Hauserin tarkistuksia, että tällä kertaa leikattaisiin 15 prosenttia. Kaikkia kohtia ehdotan, että teemme kuten otsakkeessa viisikin komission osalta, että äänestämme ensimmäisen kerran tästä periaatteellisesta tarkistuksesta ja sitten sen jälkeen toteamme, että enemmistö on aina sama. Jos tämä on samantyyppinen tarkistus, tietysti Ehrenhauselilta voi olla muunkin tyyppisiä tarkistuksia. Selvä. Ovatko kaikki valmiina? Onko esittelijä valmis? Tarkistus 4619 Ehrenhauselilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2002 Tryppeliltä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Esittelijälle onnittelut yksimielisesti 4628 on tämän saman enemmistön tarkistus 41 yksi yksi Hartongilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hartong on tehnyt useita tarkistuksia, joten tarkoituksena on jättää pois tiettyjä kohtia. Ja tässä ilmeisesti voidaan myös olettaa, että on kysymys samasta enemmistöä. Tämä pätee 4112, 1, 1, 2, siis 10, 10 ja 10, 99. 120 kohdassa meillä on 209 trypeliltä ja esittelijältä puolesta. 2009 vastaan tyhjää, yksi tyhjä, vastaan ja yksi tyh- ei, vasta- ei tyhjää ääniä, se on hyväksytty. Sitten tarkistus 2041 trypeliltä puolesta 2001 Trypeliltä. Kikon. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Monet luksemburgilaiset kollegat ovat olleet mielissään tästä. Sitten mennään otsakkeeseen 1200 2009 Trypeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2001 Rova Trypililtä. puolesta. Esittelijä vastustaa puolesta. Moni tyhjää. Ei kukaan äänestä tyhjää. Tämä on hylätty yksimielisesti 2010. esittelijän vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. soka anteeksi, anteeksi. Tässä on kompromissitarkistus 4208 vai 4208 ko? Kyllä. Here is compromise 205. On me dit qu'il y a un amendement. kerrottu, että tässä on kompromissi 4208. There was a Ei, ei, täällä on kompromissi tarkistus 2052. Se löytyy tästä toiselta sivulta kompromissi tarkistuksista 2052. Toinen kompromissi tarkistuksista. Um, it's, yes, it is, this paper Tässä, tämä, kyse on tästä paperista, joka alkaa kompromissilla 2051. D'accord. Alors, c'est... Selvä. Tämä on kompromissitarkistus. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. Bon, alors effectivement, niin, todellakin. Meillä on siis erillinen asiakirja kompromissia varten, eikö niin? Ja nämä kompromissitarkistukset, niitä on seitsemän yhteensä 20, 51, 20, 52, 20, 53, 54, 55 ja 56 ja 20, 51, 22, 51 ovat kaikki tässä, tässä asiakirjassa. Onko, ovatko kaikki kärryillä vielä? Rouva Tryppellillähän on varmasti sama asiakirja kuin minulla. Merci, monsieur le président. Merci, c'est... Euh, Kiitos. Kiitos. On helpompi äänestää ensiksi kompromissitarkistuksista ja sitten muista myöhemmin. Tota. Selvä. Aivan oikein. Voidaanko äänestää nyt yhtenä ryhmänä näistä kompromissitarkistuksista? Hyvä juttu. Kuka? Ai jaa, anteeksi, Soka, anteeksi, James. Uh, well, as... Niin, rupesin näitä nyt vasta katsomaan, niin olisi kyllä ihan hyödyllistä käydä ne läpi yksitellen, koska erityisesti 2055, siinä kaikki tutkimukseen, tutkimuksiin liittyvät määrärahat eurooppalaisen historian talon kohdalla pannaan varaukseen, mitä tämä oikein tarkoittaa. Tämä saattaa pysäyttää koko tämän hankkeen etenemisen kuudesta kuukaudesta vuodeksi. Voimmeko äänestää erillisesti 2055 ja sitten muista yhtenä ryhmänä? Sopiiko? No niin. Äänestämme ensiksi 2055 tarkistuksesta erillisesti puolesta. Esittelijä puoltaa ja EPP puoltaa vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä kaikki loput puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Kaikki nämä kompromissitarkistukset siis nyt helpottivat tätä tehtävää. Ja sitten saman tien mennään tähän meidän tarkistus vihkoseemme 420865 raukeavat ne on jo hoidettu. 4113 Hartongilta tämä on sama enemmistö kuin äsken. 2012. Tästä täytyy äänestää. Vai onko se hoidettu? Kaksi, onko se hoidettu 2012? Ei mielestäni. Sitä täytyy äänestää Esitelen puolta puolesta 2012. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4209 on hoidettu. 4114 myös. 566 myös. 4115 ja 4135 ovat Hartongin tarkistuksia ja ne on jo käsitelty, jos nyt näin voi sanoa. 4318, onko se hoidettu jo? Ei. Inge pyytää äänestystä. Inge. Ich bin einverstanden. Minä Kannatan sitä, että kommentit muutetaan, huomautukset muutetaan ja poistetaan täältä. Toimielimet antavat kielikursseja virallisilla että poistamme tästä huomautuksista työajan ulkopuolella. Ja pyytää, että äänestettäisiin siis huomautuksista. Ja esittelijä, mitäs mieltä esittelijä on? Hän puoltaa tätä tarkistusta. Kipu puolesta. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. EPP puolelta, onko kaikki selvä, kaikki voivat äänestää. Äh, on vähemmän läsnä. Äänestys päättyy. 20 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Sitten sosiaalipalvelut 608 Esitelijä puoltaa. Äänestämme puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Pieni enemmistö puolsi. 2003 liikkuvuudesta esittelijä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4117 ja 4116 ja 4118 ovat Hartongin saman enemmistön tarkistuksia 2008. Esittelijä vastustaa ja sisältyykö tämä kompromisseihin? Sanotaan, että ei. Mm, tästä täytyy sisäännöstä. Esittelin. to keep the same amount eh, eh. estimates. Ehdotan, että pidämme samat summat kuin arvioissa. Pour le 20.08. Tämä tarkoittaa, että äänestetään kumpaakin tarkistusta vastaan ja pidämme äh, arvion äh, luvut justiinsa. Testustatte 2008. Kukaan ei ole puolesta. Kaikki ovat vastaan. Puolesta. Vastaan. Kaikki. Tyhjää. Ei yhtään hylätty. 563. Esittele vastusta puolesta Jeesus vastaa, Hylätty. Varaus laajentumista varten. 2012 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4229 Ehrenhauserilta saman enemmistön tarkistus hylätty. 2013 muut kiinteistöjen hallinnointimenot 2013 esitellytä puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 564 EPPltä esitteli puoltaa puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Sitten 2020 6 luvussa esittelijä ehdottaa, että äänestetään ensiksi 568 568 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nämä muut raukeavat tässä luvussa. Sitten 2100 kohta. Tarkistus 2607 vihreiltä esittele puolta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 607 tarkistus myös vihreiltä esittele puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Irtain omaisuus 2004. Esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää. Vain demarit puoltavat. Samassa kohdassa 570. Ai anteeksi, herra Fernandes. Monsieur le Président. Kiitos, puheenjohtaja. 570 voidaan perua. Selvä. Siis iltaiseen omaisuuteen ei ole mitään tarkistuksia. Tekniset tarvikkeet ja laitteet 571. EPP pitää kiinni tarkistuksesta, ne esittelee puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuljetuskalusto EPPllä on tarkistus 491 esittelijä vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Televiestintä samalta ryhmältä tarkistusesittelijä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten muutot. 2005 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Muutot ovat tulleet hyväksytyiksi. Saa nyt nähdä sitten, lähdetäänkö nyt muuttelemaan täällä Brysselissä vai Strasbourgissa. 300. Tässä on 4637 Eren Hauserilta. Tämä on tämä tavallisesti hylätty tarkistus 429 EPPltä. E esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4634. Rovi Jensen. Yes. We think this... Aivan. Meidän mielestämme tämä on erittäin hyvä tarkistus, mutta tietenkin haluaisimme, eh, tietenkin olisi mukavaa, jos herra Busek tarjolisi meille champagnea ja eh, ostereita, mutta me haluaisimme kuitenkin äänestää tästä. Aivan legitiimiä. Aivan ok. Liberaalit siis tukevat 4634 tarkistossa, jossa näitä tällaisia spektaakkeleita ja kaikkia muita huvituksia Euroopan parlamentin lähdetään. Ja no, täytyy sanoa, että tällä budjettivaliokunnan kokouksessa ainakin on riittävän hauskoja, ettei tarvita muita spektaakkeleita. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Kiitos vastaan. Tyhjää. Tyhjää. Sosiaalidemokraatit rohkeasti äänestivät. Ainakin osa sosiaalidemokraattia ja Juutta kuitenkin vastaan. No, nyt mennään sitten 490 tarkistuksia, joka on vähän samanhenkinen, mutta tässä on vähän erilaisia lukuja. Esittele vastusta puolesta. 490. Samat varmasti kuin äskenkin vastaa. Vastaan sama enemmistö ja sama tyhjää äänestävät samoista syistä. Hyvä juttu. Sitten 3048 2014 Helgalta vain huomautukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 3049 kohta matkatoimistopalveluita koskevat menot 2006 Helgalta Esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4119 on tullut hoidetuksi sitten 565. Ja tässä on kai 320 kohta lienee tullut jo hoidetuksi kompromissilla. Oui. Mais on me dit qu'il y a des... Jaa, mutta sitten tässä sanotaan, että täällä on huomautuksen 500, 606, mutta tässä on myöskin ollut suullinen tarkistus. On a voté sur la Eikös me juuri tuosta Euroopan historian talosta äänestettiin? Sehän oli se kohta, mihin James pyysi erillistä äänestystä. Robert Trippel. Minun mielestäni täytyy äänestää 485 vain huomautuksista. Pardon, James. James. This is, uh... Niin. Tämä on tarkistus, joka liittyy pilottihankkeeseen, josta me äänestimme viime vuonna, ja se liittyy pitkän tähtäimen suunnitteluun. Tässä on kyse, että parlamentti panostaa tähän pilottihankkeeseen, eikä tätä budjettikohtaa ole mitenkään liikaa käytetty, joten pyytäisin kollegoita tukea tälle. 485. Siis James puhuu 425. Selvä. Kaksi ensimmäistä tarkistusta on tullut hoidetuiksi ja äänestämme 425 tarkistuksesta. Kuten James tuossa äsken juuri selitti, esittelee vastusta puolesta mm vastaan. Tyhjää. Valitettavasti meni nurin. Sitten 242. Tarkistus 2015 Frippeliltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 426 on erilainen. Tästä on äänestettävä esittele vastusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vierailukeskus, kolme tarkistusta. 2007 Helgalta luvusta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 2016. Vain huomautukset esitellyt puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4120 tämä toistuva Hartongin tarkistus hylätty. Ja siis raukia, kun me ei kuitenkin joka tapauksessa hyväksymme tuossa äsken nuo luvut. Sitten seuraava kohta. 2017 trypeliltä vain huomautukset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Sitten mennään parlamentin televisiokanavaan 4121 4643 Hartongilta ja Ehrenhauselta. Mielestäni koko tämä kohta on kompromissilla katettu jo. Herra Hartong haluaa sanoa jotain. I would like a vote on, uh... Haluaisin äänestyttää tästä kyllä 4121, jos mahdollista if you want to. Thank you. But, uh, I... Jos haluatte. Minulle kyllä kerrottiin, että kompromissi kattaa nuo kaikki, mutta jos haluatte, niin kyllä voidaan tietysti äänestääkin. Put to the vote for... No äänestämme yksi puolesta. Herra Harton kenties puolta omaa tarkistustaan. Sehän on teidän oikeutenne tietysti vastaan. Tyhjä. Hyvä. Kiitokset, tämä hylättiin. Ja itse asiassa se jo kuitenkin hoidetuksikin ja muut tarkistukset tähän kohtaan on jo myös hoidettu. Herra Fernansilla on joku huomio. Ei kun 569 sanoisin, että se on peruttu. Kirei. 569 vedetty pois, 427 sen sijaan taas on ja pysyy. Äänestämme siitä esittelijän vastusta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4350 esitelijän vastustaa puolesta. Liberaalit. Ei pelkästään. Jahas. Täällä on kummallisia liittoja nyt. Äänestämme koneellisesti. 4350 äänestys alkaa, koska täällä nyt puuttuu EPP-läisiä. EPP vastustaa ja sitten lisätään tähän myöskin Sidonia, joka vastustaa. Äänestys päättyy 30 vastaan ja 7 puolesta. Onpas kummallista. Jos olisi ollut enemmän, ainakin enemmän seitsemän kättä äsken nousi. No, kuitenkin 4, 3, 50 on hylätty. 2018 Helgalta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kaksi tarkistusta Hartongilta ja Ehrenhauserilta, jotka eh, siis eh, saavat saman vastustavan enemmistön. Samoin myöskin 4123, 4645 ja menemme sitten parlamentin jäsenten avustamiseen. Mielenkiintoinen aihe. 2011 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 4, 6, 1, 7 on erilainen näistä muista tavanomaisista tarkistuksista. se on samanlainen. Jaa, se onkin saman, samanlainen. Ei, kun ei se olekaan samanlainen. Eli on äänestettävä 4617 tarkistuksesta Ehrenhauselilta puolesta esitteli vastusta. Vasta. Tyhjää. Hylätty. 499 EPPltä ja EK, e esittelijä vastaan. Tyhjää hylätty. 643 liberaalidemokraattinen ryhmä esittelee puoltaa puolesta vastaan. Kaksi suurta ryhmää. Nurin meni. Ja tyhjät myös. Ja sitten 604 oli samanlainen. Ja se on tullut jo hoidetuksi näin. Ja kaikki tämä siis hylättiin. Menemme seuraavalle sivulle. Tuomioistuin. Kaksi 2200. Ai jaa, minä puistin tästä neuvoston kokonaan, mutta tarvitseeko neuvosto nyt rahaa ensinkään? Ah siis neuvostosta Voidaanko äänestää yhtenä ryhmänä? Samat tekijät samassa hengessä. Kuka on puolesta ja Hauserilta neuvoston kohdalla? Merci. Kiitos ja vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty kaikki neljä puolesta muut vastaan. Neuvosto on po, hoidettu pois päiviltä. Sitten tuomioistuin 2200 katettu. 4203 Hartongilla, niin myös 2200 4203 siis myös eri syistä 2200 tässä kohdin 4203 myös enemmistö vastaan. Eläkkeet 2200 on sama juttu, hoidettu. Sitten missiot 4203 enemmistö vastaan 4519 normaalien Hauserin pyyntö vastaan 4203 koulutuksessa, enemmistö vastustaa. 4200 katehtuu 4203, enemmistö vastustaa. Sitten virkamiehet ja määräaikainen henkilöstö 2207 kuulemma täytyy äänestää. Helka puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Tyhjää. Hyväksytty. Eli 120 palkkiot ja muut oikeudet katettu. Kompromissi 2251 on tämän hoitanut. Sitten kuulemma 2206 täytyy äänestää. Ne liittyvät Kroatiaan ja var- varauksissa ennen kuin kroatilaiset tulevat puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Käännän sivua. Uusi kohta 1200. 2200 hoidettu. 2201 niin ikään. Sen sijaan meidän täytyy äänestää 2206. Jälleen kroaatti. Eikö tästä ole mitään koottua tarkistusta? Äänestää äänestäkäämme tästä ja sitten ensi kerran kun näen sanan kroatin, oletan, että on sama enemmistö. Eli sitten Lainen vastustaa puolestaan. Tarkistus 2206. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. 2206 hyväksytty. 4203 raukeaa. 142 niin ikään katettua. Sitten maksettu, maksettu tai palkattu ylityö. Joskus täällä ylityö tehdään kyllä. 220 hoidettu, 4203 enemmistö vastustaa. 1204 palveluksen astumiseen liittyvät oikeudet. 2200 hoidettu, sen sijaan menetetty täytyy 2202. Esittelijä esittää tätä puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 4203 enemmistö vastustaa. 143 hoidettu. Se on hoidettu. Siitä järjestetään. 12.20 kohta 4203 Artongin tarkistus, jota enemmistö vastustaa. 129 2200 hoidettu. Sen sijaan 2203 täytyy äänestää kompromissi uudesta 21 virasta. Esittelee puolta äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat 4203-44. Muu henkilöstö. 2200 hoidettu. Kyllä. 4203 Hartongin tarkistus, että enemmistö vastustaa, niin ikään 1404. Kuten myös kohdassa 1405 ja 1406. Käänsin jo sivua. Nyt kohdassa 149. tilapäiset maksut. 2200 katettu. Luulisin 4203 katettu siis sekin niin ikään kohdassa 1610, 1612 ja 162, 1630, 1632, 1650, 54, 2100, on tarkistus 2204 Helgalta. Siitä kai täytyy äänestää 2204 hänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. 145 on identtinen. Hyväksytty sekin. 2102 kohta. Helgan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraava on identtinen. Sitten vaikuttaa siltä, että tuomioistuimen kohdalla kaikki hoidettu. Kaikki on hoidettu. Missiot Ehrenhauserilta, Ehrenhauserin tarkistuksia liuta. Sielläkin enemmistö vastustaa. tuomioistuin on tyytyväinen. Sinne menee paljon rahaa. Sitten Netsk 804 sosialisteilta pitäty äänestää. Käsittelijä ei kun peruttu. Hyvä. Eipäs puhuta siitä sen enempää. 10.04. Matkustuskustannukset 2400 Helgalta. Ehkä äänestetään siitä hänen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli kaksi seuraavaa raukeaa. 10.08. Nyt ollaan siinä Etskin kohdalla edelleen. 806 säilykö? Ei kun peruttu, kiitos. Seuraava kinko, 811, eli peruttu. Etskissä ei ole mitään käyttöä sosialisteille olisi sitten mistä tuosta tahansa matkustamisesta tai kielistä. No se helpottaa. Sitten virkamiehet ja määräkäinen henkilöstö. Tarkistus Helgalta 2401, joka ei ole vielä katettu äänet puolestaan. Kiitos vastaan. Tyhjää. 2401 hyväksyt. 2403 on erilainen. Lissaboniin liittyvät virat. Äänestämme siitä äänet puolesta Kiitos vastaan. Kiitos ja tyhjää. Niin ikään hyväksytty. 1200 palkkiot 2402 äänestetään siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 Lissaboniin liittyvät virat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllä. 2404 hoidettu, 4204 tämä oikeuskäytäntö Hartonkin mukaan, 785 kun hoidettu, 807 niin ikään. 2403. Siitä täytyy äänestää, mutta kai sama tulos, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Käännän sivua. Sitten 129, 2402 Helgalta. Ei hoidettu, eli äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 243 Helgalta. Lissabonin liittyvät virat puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Muu henkilöstö. 2405 Helgalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4204 hylätty 2405 Helkalta puolesta vastaan tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Lisäkoulutus. Sosialistit peruttavat sen. Missiokulut peruvat sosialistit tämänkin. 2001, Hartongin 4204, eli Hartongin oikeuskäytäntö 2007, 2407, sitä täytyy äänestää, äänet puolesta, helgalta, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2407 Helkalta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kohta 2100, tarkistus 2406 Helgalta. Laitteet liittyen 11 uutta, uuteen virkaan puolesta vastaan. Kiitos, tyhjää. Hyväksytty. Aika johdonmukaista edellisten äänestystulosten kanssa. 248 Helgalta puolesta. Kiitos ja vastaan. Kiitos, tyhjää. Hyväksytty. Sitten 808 sosialisteilta, jotka ovat lehtineet sitä peruuttaakaan, koska se on jo hävinnyt. Televiestintä 2404 8 Helkalta puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 809. Se on hoidettu. Sitten kiinteän, kiinteistöön kak, nämä 240 tulee tuolit näille uuleviroilijoille sitten puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Huomaan, että Rova Andreassan, että uudet jäsenet saavat edes istuinpaikkaa. No hyvä on. Tässä on hyvä harjoittaa vähän liikuntaa, mutta hyväksytty nyt kuitenkin tämä tarkistus. 8.13 näin raukeaa. 214, 2408 Helgalta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 805 peruttu sosialistien voimin niin ikään 815 tarkistus 2548 Hartongin tarkistus Eli oikeuskäytäntö on sama, mikä on, ja 810 sosialistien on peruttu. Ei, ei, eikö? Eli 810. Esittele kannat, kannattaa puolesta vastaan, kiitos, tyhjää. 810 on hyväksytty. 802 esittelee vastustaa puolesta. Ai anteeksi, peruttu, anteeksi. Eipäs kerrottu meille. Seuraavaksi alueiden komitea tarkistus rouva Tryppeliltä. Näin voidaan myös puheenjohtajan jo täysistunnon kokouksia rahoittaa puolestaan. Kiitos, vastaan. Kiitos, tyhjää. Hyväksytty. Seuraava on katettu. Kohta 12. 2504. Helgalta puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 2500. Huomautuksia Helgalta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Palkkiot 2503 Helgalta uudelleen. Lissabonin liittyvät virat puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten hiukkasen mutkikkaampaa 1200 palkkiot ja tuet. 2501 on hoidettu. 2503 siitä on äänestetty, siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2504 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4197 Hartongin oikeuskäytäntö. 736. Onko peruttu? Hyvä. Ai se on hoidettu. 737 hoidettu, 783 hoidettu. Eli 12.04 kohtaan. 2505. Helgalta 18 uuden viran vaikutukset puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 818 raukeaa. 129 kohta. 2506 Helgalta. Jälleen nämä samat virat puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin 738, joka oli identtinenkin, raukeaa. Muu henkilöstö sanotaan, että ensimmäinen on hoidettu. Oikeastaan vain täytyy äänestää toisesta. 2507. Puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. 4198. No muut on hoidettu. Muut on hoidettu. 14.00 hoidettu. 14.02. Tulkkauspalvelut. 2508 Helgalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se kattaa 740kin. Kohta 14.04, 2599. Helkalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 741 raukeaa. Neljä seuraava kohta, 250 Helgalta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 742 raukeaa. Seuraavaksi kohta lisäkoulutus, jatkokoulutus, ne niin 2511 Helgalta koulutuksesta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 743 raukeaa. Seuraava kohta. 4199 Hartongilta hylätty. Seuraava 2102 2512 Helgalta IT-alusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 raukeaa. Kalusteet 2513 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 745 raukeaa. Seuraava kohta. 2514 Helkalta puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 746 raukeaa. Tarkkailijat 2515 Helgalta. Kroatit tulivat taas, mutta tällä kertaa tarkkailijana ja kun täällä kuiskuttaa sihteeristöä, niin se täytyykin panna varauksiin. Nimittäin, että se sitten voidaan opauttaa, kunhan tarkkaille tänne tulevat. sitten se sopii. Niin on muutenkin kohdalla tehty. Tällä täsmennyksellä puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. Seuraava kohta 2516 puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 77 sosialistilta häviää. 2600 kohta. Tarkistus 2517 Helkalta puolesta. Kansanpuolue on, un, uinahtaa siellä varmaan vastaan, vastaan tyhjää. 2517 hyväksytty, 78 raukeaa siis. Seuraava kohta, Oikeusasiamies 2601 Helkalta puolesta. Kiitos vastaan. Vastaan tyhjää hyväksyttyä. Kiitos oikeusasiamiehelle. Muu on katettu. 100 ja 103 oikeusasiamiehen kohdalla on katettu. Niin ikään 1200 1400. 231, siellä on 4205 Hartongilta määrä rahojen leikkaamiseksi, mutta meillä on siitä jo käytäntö 1000 sosialisteilta. Tarkistus on peruttu 110, sen sijaan sitä täytyy äänestää 2701 Helgalta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi yksi nolla sanotaan, että ensimmäinen tarkistus on katettu, siis 1100 kohdassa, 270 katettu, mutta 271 täytyy äänestää, kaksi uutta virkaa. Tämä on siis tietosuojavaltuutettu. 2701 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut on hoidettu. 2013 4201 Hartongilta enemmistö vastustaa, käännän sivua, eikä ole yhtikäs mitään enää siellä. Mutta, mutta, tähän se ei vielä jää. Me äänestämme kahdesta tarkistuksesta, jotka on teille jaettu kahdella arkilla erikseen, nimittäin kymppiosastoon. Uusi osasto kokonaan, jota olemme luomassa, liittyen ulkosuhdehallinnon toimintaan. No niin, kaksi tarkistusta siis. Yksi. Ai ei muka jättu. No ensinnäkin täytyy varmistaa, että kaikilla on. Ne on kokouksen alussa toimitettu, mutta täällä on niin paljon paperia, että on ihan mahdotonta. Joku on hukkunut papereihinsa. No niin. Varapuheentoja täällä kiistelevät. No niin, kaksi tarkistusta. Esittäisin Helga koneiden takana. Helga ja Sidonia. Jompi kumpi ehkä selittää, mistä on kyse. Sitten yhtenä ryhmänä, jos se sopii, äänestetään. Sidonia K vai Helga K? K? Teistä se on kiinni. I will try to Minä yritän selittää. Nämä kaksi tarkistusta, jotka saitte, liittyvät ulkosuuden hallintoon. Yksi niistä on yhteinen tarkistus kotiin kolme ja kymmenen. Ja tämä tarkistus äh, on AFET-valiokunnan pyyntöön liittyvä ja se liittyy budjettikohtaan 19.01.01.01. Ja Tämä liittyy henkilöstön, joka on aktiivisessa toimissa ulkosuhde hallinnon pääosastoissa. Tämä tarkistus on tarkistus, joka luo varauksen, joka liittyy meidän odotuksiimme komissiolle esittää ehdotus siitä, miten Relex-pääosaston henkilöstö siirtyy ulkosuhdehallintoon. Tämä liittyy yksikköön, joka käsittelee rauhanrakentamista ja kriisintorjuntaa. Koska ää, AFETin kollegat saivat ää, lupauksia ää, korkealta edustajalta Lady Ashtonilta, tämä summa on tässä on kyse 17 virasta vuodeksi, joten äm, minä kannatan sitä, että äänestetään tämän tarkistuksen puolesta ja sitten parlamentti saa mahdollisuuden tällä tavoin tavata äh, Lady Ashtonin jälleen kerran. And the second, and the second one? Je remercie Sidonia. J'ai une question. Niin, anteeksi vielä yksi kysymys Sidonia. Yhdessä tarkistuksista puhutaan 18 ja toisessa 17. Eikä se ole sitten virhe vai onko kyse kahdesta Sidonia? Uh, chair, I have explained now one of... Minä olen selittänyt nyt yhden näistä tarkistuksista. Meillä on toinenkin. Jatkanko tällä? Niin, tämä toinen tarkistus liittyy ainoastaan äh, kohtaan kolme, eurooppalainen ulkosuhdehallinto, se on, siinä ehdotetaan, että asetetaan varaukseen maksut, sitoumukset, jotka liittyvät tar- kirjelmään yksi, korjauskirjelmään yksi, ja tämä liittyy eurooppalaiseen ulkosuhdehallintoon ja ää, korjaava lisätalousarvio on kuusi. Arvio on siis, että 18,6 miljoonaa euroa, ja tämä jaetaan sel- seuraavalla tavoin 5,3 miljoonaa ää, pääsikuntiin ja loput ää, valtuuskuntiin. Eli 18,6 miljoonaa euroa laitetaan varaukseen koko budjettikohdasta palkkoihin, myöskin mukaan lukien korjauskirjelmä 1. Ja varaus poistetaan heti, kun korkea edustaja, Rova Ashton, sitoutuu siihen, että se kuulee parlamenttia, mitä tulee henkilöstöprioriteetteihin ulkosuudenhallinnossa. Ilmeisesti AFETissa ollaan oltu huolestuneita tämän yksikön eh, henkilöstöpolitiikan suhteen ja siksi tämä on asetettu varaukseen, joten suositan sitä, että äänestätte puolesta. Kiitos komissio. Inger oli tästä, josta sanoi, koska hän on seurannut tarkkaan neuvotteluja ulkoasiohallinnossa. Sitä paitsi me olemme tästä äänestäneetkin jo alkupuolella ja komissiokin voi kertoa. Inger, ole hyvä. Um um Tässä on kyse vakausvälineestä ja siitä, että tähän neuvosto pitää äh, ikään kuin omana välineenään. Äh, pysyykö tämä yhteisön välineenä vai liuuko se kokonaan neuvoston puolelle? Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja minusta on tärkeää, että ulkopoliitikot pitävät huolen siitä. Ne henkilöt, jotka tätä suunnittelevat, tämähän on kriisiväline, sitä ei voida ohjelmoida, niin olisi hyvä tietää, jääkö se yhteisön hallinnoitavaksi vai meneekö se jonkin yksikköön, johon meillä ei sitten enää ole vaikutusvaltaa. Kiitos, herra johtaja. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain hiukan täydentää selvitystä siitä, mistä tässä oikein on kysymys ja näiden resurssien jako, mikä jää komissioon ja mikä on sitten siirretty ulkosuhdehallintoon yksikkö tässä on, joka on kysymyksessä oikeastaan on tekemisissä hankkeiden identifioinnin ja niiden edistymisen seurannan kanssa. Ja haluaisin muistuttaa, että täytäntöön ja vakausinstrumentin täytäntöönpanon elimen osalta on komissiolla ja tämän instrumentin määrärahat ovat komission talousarviossa. Ja nämä kyseessä olevat ihmiset ovat siis valmistelemassa näitä rahoituksellisia päätöksiä, joita komissio hyväksyy ja joista se kantaa vastuun. Ja senpä takia, jos tämä on nyt sitten se osa hallintoa, joka siirrettäisiin, niin komissio ähm, ei voisi enää pitää näitä äh, päteviä ihmisiä, äh, projekteja ähm, hoitamassa ja tätä seurantaa toteuttamassa ja saattaa olla, että tämä veisi sitten komission kapasiteettia pois, jotta se ei voisi, ei voisi enää taata tervettä taloudellista hallintoa. Ja muistuttaisin myöskin vielä, että tämä neuvoston päätös luoda tämä ulkoinen ulkosuhdehallinto todella antaa sille vastuu myöskin ohjelmoinnista ja juuri tästä vakausvälineestä muun muassa. Näin ollen nämä ovat nopean toiminnan instrumentteja kriisitilanteita varten, ja ne eivät välttämättä ole aina ohjelmoituja ja rahoitettu etukäteen, vaan tämä ohjelmointivaihe pitäisi tulla tietystä maasta ja niiden alueellisesta strategia-asiakirjoista, ja sen takia täytyy löytää tasapaino tämän suunnittelun ja toisaalta todellisen instrumenttien täytäntöönpanon välille sanon vielä kerran, että tämä edelleen on komission vastuualuetta. Tämä ihan vain äh, tämän kuvan täydentämisesti niin, että voitte tehdä tämän äh, päätöksen täysin tieten. Kiitos johtajalle. Tämä oli hyvä selitys. Ehkä Alvar haluaa jotain sanoa. No kiitoksia kovasti komission selvennyksestä. Päätös on vielä vaikeampi. En tiedä, noudattaako esittelijä vai ei. Totta kai, mikä merkitys sillä on mutta henkilökohtaisesti en tiedä, kun en ole AFETissa. Mutta minun on hyvin vaikea arvioida, mitä tällä peräänkuulutetaan, tällä toisellakaan. Jos lue ehdot 12 miljoonaa sen jälkeen, kun mitä nyt tässä onkin, on kuullut parlamenttia ulkosuudenhallinnon hankkeesta, joko niin no emme tiedä, mistä henkilöstöstä, siis ylipäätään henkilöstöstä tai esi, niin tutusta suulähettiläistä ulkosuudenhallinnossa tai vähäisempiä virkoja vai minä en halua sitä mutkistaa, en vaan oikeastaan tiedä, mistä tässä on puhe. Ehkä tämä vähän nyt turha hoppukin. No jos se teille sopii, niin olkoon. Mutta no jaa, aika omituista. Si, Jutta. Kiitos, Jutta. Also nach den Erklär... No, näiden selitysten jälkeen, jota me saimme, niin minäkin olen sitä mieltä, että ei meidän pitäisi antaa kenenkään puuttua tähän meidän budjettimenettelyyn. Meidän pitäisi hiukan enemmän pohtia tätä. Ja tietenkin meidän jossain vaiheessa vietävä korjauskirjelmää eteenpäin, mutta ei meidän nyt vain pitäisi myöntyä Afetin vaatimuksiin. Minusta se on hiukan vaarallista. Meidän tulisi odottaa vielä vähän, koska emme me sillä mitään pilaa. Ulkosuhdehallinto kyllä saadaan, se on aivan varmaa, mutta minkälainen se sitten on ja mistä budjettikohdista se maksetaan, niin ehkä me nyt tässä menemme vähän liian nopeasti eteenpäin. Nämä selitykset, joita minä sain täällä, niin ne nyt antavat minulle sen tunteen, että tästä pitäisi pitää näpit irti. Uh, I don't know if else a member. En tiedä, onko kukaan muu ulkoasianvaliokunnan jäsen minä olen, mutta on hyvin tärkeää, että tässä vaiheessa tämä mm, valiokunta, mehän tunnemme toisemme ja me neuraamme valiokuntien neuvoja tietyissä toimissa niin, että meidän pitää lähteä nyt arvailemaan sitä, että mitä kenties sitten ulkoasianvaliokunta haluaa tehdä. Tämä on aika ja pulmallinen kysymys sen osalta, mitä tässä oikein halutaan tehdä. Meidän pitäisi varmasti seurata tässä vaiheessa, ainakin tässä ensimmäisessä käsittelyssä ulkoasevaliokunta ja sitten ehkä sovittelussa sitten voidaan eh, vielä viilata kantoja, mutta ehkä olisi hyvä, että jätettäisiin nyt ulkoasevaliokunnan kollegat tässä toimimaan. Niin mitä tulee korkeaan edustajaan, eh, onko hän sitten Lady Ashton vai Ashton vai varapuheenjohtaja vai kuinka, että hyvä olisi, että meillä olisi selkeä terminologia tämän henkilön eh, henkilön osalta, että hän on paronitar. Ehkä se olisi kaikkein tärkein, selkein. <laughs> yeah. Niin, tuleeko uusi nimikin vielä tähän tarkistukseen? on Jenski viimeisenä vielä on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtajan hyvin vaikea äh, olla äh, sekä budjettivaliokunnassa että ulkoasianvaliokunnassa tehdä hyvää päätös, mutta eh, Helka oli varmaan oikeassa. Ehkä meidän pitää hiukan hidastaa ja katsoa vähän tarkemmin, mistä eh, nämä määrärahat oikein eh, pitäisi ottaa. Ja ehkä seuraavien parin viikon aikana tilanne selkiytyy tietenkin tämä on myös aikakysymys, emmekä me voi odottaa liian pitkään, mutta huomenna ulkoasianvaliokunnassa voin kommentoida mm, teidän varauksellisia huomautuksianne ja sitten katsotaan, mitä he voivat tehdä. Kiitoksia. Nyt käyn koordinaattoreiden puoleen. Useitakin puheenjohtajista edustaja on esittänyt näkemyksen, mitä nyt erityistä kantaa ole, mutta periaatteessa ehkä on ongelmallinen. Tässä on merkittävien jäsenten alulle paneva tarkistus. Varsinkin saksalaiset ovat tässä takana. Hyvin tunnettuja parlamentissa, että he ansaisivat tukemme ja ystävyytemme. Mutta on totta, että tämä muotoilu on hiukkasen suorasukainen, hiukkasen brutaali. Se voidaan tulkita niinkin, että niin kauan kuin henkilöstö ei ole hyväksytty parlamentissa, niin panna varauksiin varat. No, No minä nyt esittäisin teille, mutta tämä on nyt koordinaattoreiden päätettävissä, että otetaan vähän aika lisää. Ei meillä ole pakko äänestää sitä näin iltana. Torstaihin asti meillä on mahdollisuus vaikeissa tarkistuksissa, jotka liittyvät kokonaissopimukseen. Voivat tulla jopa lokakuun alussakin, viides ja kuudes. Minä olisin sillä kannalla, että ei nyt äänestetä, vaan tehdä niin kuin Nadezhna totesi, että puhutaan valiokunnan väen kanssa, mitä he haluavat. Ehkä katsottaisiin, että jos hyväksymme tämän periaatteen, niin että muotoilu olisi sellainen, joka paremmin kunnioittaisi muita toimielimiä ja myös tätä korkean edustajan henkilöäkin. Sopiko, tehdäänkö näin? No, kansanpuolue, sopiiko se teille, teillekin? Hyvä. No niin, ei sitä äänestetä. Elikkä, hyvät kollegat, me olemme päättäneet kolmea minuuttia etuajassa äänestykset. Kiitos esittelijöille, kiitos kaikille jäsenille ja, ja me tapaamme huomenna kello yhdeksän. Jatkaamme tätä intohimoista työtä. Koordinaattorit saavat jäädä saliin. Me keskeytämme muutamaksi minuutiksi kokouksen.